Keskiviikkona minä allekirjoitan neuvoston puheenjohtajan kanssa kolme säädöstä ja näiden säädösten otsikot julkaistaan tämän kokouksen pöytäkirjassa. Perussopimusvaliokunta esittää työjärjestyksen 130